erilaisia korvausmekanismeja niiden viljelijöiden avuksi, jotka ovat kärsineet tästä ongelmasta. Kiitos puhemies. Kiitos. Tämä asia on nyt saatu käsiteltyä ja siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kyseessä verojen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta. Suositus toisen käsittelyyn esittelijämme on herra El-Kadari ja hän saa puheenvuoron alussa. Todella siis esittelijämme El, herra, herra El Kadrawi, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, parhaat kollegat, äh, kun täysistunto toivottavasti pian hyväksyy tämän neuvottelutuloksemme sopimuksen toimielinten välillä suurella enemmistöllä, niin se on kyllä merkittävä hetki kuljetusalalle Euroopassa ja osoittaa suuntaa politiikalle tulevina vuosikymmeninä. Tietenkin sitten jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta riippuu, miten tehokas tämä järjestelmä on. Me emme säädä mistään sitovasta mutta me annamme mahdollisuudet jäsenvaltioille toimia saastuttaja maksaa periaatteen pohjalta niin, että kestävää liikennettä saataisiin tuettua. Kollega Wortman Koolhan oli aiempi esittelijä, hän taisteli hyvin kovasti vuonna 2008 ja komissio on ollut tässä myös mukana. Ne, jotka eivät ole asiaa seuranneet läheltä, heille voin kertoa, että että Tämä on ollut kovaa vääntöä ja kyse on kompromissista niin toimielinten välillä kuin eri toimielinten sisälläkin, niin neuvostossa kuin parlamentissakin on saatu aikaan aika pieni enemmistö. Vastustajia on monia. Monet katsovat, että tässä mennään liian pitkälle. On kuitenkin varjoesittelijöiden ansiota, että että he yhdessä minun kanssani saivat aikaan komission neuvoston ja parlamentin äh, välisen sopimuksen. Pyytäisin teidän kaikkien tukea tälle paketille. Se on äh, askel oikeaan suuntaan. Se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden äh, infrastruktuurimaksuihin, näiden porastamiseen ja todella siihen, että otettaisiin myös melu sekä ilman saastuminen huomioon ja tätä kautta haluttaisiin tukea autokannan uudistamista, uusiutumista. Ja todella pyritään myös siihen, että maksetaan todella siitä, kuinka paljon tietä käytetään ja näin voidaan parantaa liikkuvuutta, puuttua myös ruuhkahuippuihin. Ja tässä todella jäsenvaltiot, jäsenvaltioiden halutaan korva merkitsevän todella vähintään 15 prosenttia näistä tuloistaan Euroopan laajuisiin verkkoihin ja myös muun kestävään liikenteeseen. Tämä olisi hyvin avointa toimintaa. Jäsenvaltioiden on kerrottava, kuinka paljon ne ovat saaneet tuloja – näistä tieliikennemaksuista ja niiden on osoitettava, minkälaisiin parannustoimiin kestävän liikenteen suhteen ne ovat sitten näitä rahoja käyttäneet. Ja tämä liittyy luonnollisesti moottoritieverkostoon ja myös muihin teihin. Haluamme myös, että järjestelmä on yhteen toimiva, ei niin, että yhdessä rekka-autossa täytyy olla 25-26 laitetta. Yhden on riitettävä. Haluaisin eh, vielä ilmoittaa, että se ratkaisu, jonka eh, löysimme, siihen liittyy kolmen toimielimen eh, tiettyjä selityksiä, mutta vaikuttaa siltä, että tämä ei kuitenkaan nyt sitten ole mikään ennakkotapaus luonteeltaan. Ei tämä eurovinnetti mikään ihmelääke ole, ei tätä kautta kaikkia tieliikenteen ongelmia ratkaista, mutta se on kuitenkin osa ratkaisua, että päästäisiin äh, kohti kestävämpää liikennettä. Äh, kyllä meidän olisi pitänyt tehdä enemmän kuin mitä teimme, mutta on tämä kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja siksi pyydän kollegojen tukea. Kiitos. Kiitos teille herra El Ja nyt puheenvuoron saa neuvoston edustaja Rouva Giori, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Tisztelt elnök úr, biztos úr, raportőr úr, és urak. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Unkarin puheenjohtajakauden alussa lupasimme, että haluamme tehdä työtä vahvan Euroopan puolesta jossa keskitytään ihmisiin. Ja olen erittäin iloinen, että olemme hyväksymässä direktiiviä, jonka ansiosta Euroopan kansalaisten elämänlaatu tulee parantumaan. Siksi olen tyytyväinen sopimuksesta Euroopan parlamentin kanssa ja Eurovinjet direktiivistä. Kyseinen ehdotus raskasajoneuvojen verottamista tiettyyn tietyillä aloilla näin asetetaan infrastruktuurimaksut oikealla tavalla ja näin heijastellaan asianmukaisemmalla tavalla varsinaisia kuluja, joita syntyy saastumisen muodossa ruuhkama, ruuhkan ja ilmastonmuutoksen seurauksista johtuen. Tällaista liikenteestä on selvää, että tavaraliikenne on olennainen sektori nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Samalla on aivan selvää, että ongelmat, jotka liittyvät tieliikenteeseen, kuten ilmansaastuminen, meteli, ruuhkautuminen. Tästä kaikesta on tulossa yhä vakavampi ongelma. Tarvitaan innovatiivisia, sopivia poliittisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi, että edistetään ympäristöystävällisiä ajoneuvoja, niiden käyttöä ja kehitetään tiehallintoa. Tästä kaikesta on tullut yhä tärkeämpää. toimenpiteitä, joilla pyritään sisällä sisällistämään ulkoista kustannukset. Tämä lisää suurempaa tehokkuutta taloudellisesti ja vähentää myös kielteisiä vaikutuksia ympäristön kannalta ajatellen. Oikeudenmukainen tiemaksujärjestelmä rohkaisee kestävämpään käyttöön ajatellen rajoillisia voimavarojamme. Tämä toimenpide on erittäin tärkeä ajatellen valkoista kirjaa, joka hiljattain julkaistiin. Ja tässä tässä oli kyseessä tiekartta eurooppalaisen yhtenäiseen liikennealueeseen, jolla pyrittiin teho, resurssitehokkaaseen liikennejärjestelmään. Tämä oli otsake. Tämä oli ensimmäinen askel, jolla pyritään saavuttamaan tavoitteet, jotka liittyvät siihen, että pyritään sisällyttämään ulkoiset kustannukset kun neuvosto pitää tätä ehdotusta yhtenä kaikkein tärkeimmistä toimista liikenteen saralla ja me tiedämme, että parlamentti jakaa näkemyksemme. Me olemme tehneet kovasti työtä, jotta saamme aikaan kompromissin. Puheenjohtajavaltio Unkari haluaisi kiittää aivan erityisesti itse esittelijä herra Elkadrauja hänen sitoumuksestaan ja tahdostaan toimia yhteistyössä neuvoston kanssa. Lopun viimeinen ongelmakohta liittyi näihin porrastuskysymyksiin. Olemme tyytyväisiä ratkaisusta, joka löytyi ja haluaisimme lukea seuraavan julkilausuman Unkarilta, joka on saanut tuen Puolan, Tanskan ja Kyproksen tulevilta puheenjohtajavaltioilta lainaan. Jotta vältetään väärin käsityksessä, puhuen tämän englanniksi. Näin julistetaan, että sopimus, joka saatiin aikaan neuvoston ja parlamentin kesken trilogissa 22. toukokuuta 2011 koskien direktiiviä, joka Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi, joka korvaa aikaisemman direktiivin, jossa on kyse siitä, että kannetaan maksuja raskalta liikenteen ajoneuvolta. Tämä ei kuitenkaan heikennä sovit, aikaisempia neuvotteluita. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, tämä on erittäin tärkeä asiakirja ja se vaikuttaa suoraan Euroopan kansalaisten elämänlaatuun. Näin ollen olemme tyytyväisiä sopimuksesta, kun saatiin aikaan kahden toimielimemme välillä ja odotamme mielenkiinnolla, minkälaisia ja teillä on tästä asiasta, joka on kuitenkin yksi kaikkein tärkeimmistä saavutuksista Unkarin puheenjohtajakaudella. Toivomme, että enemmistö parlamentin jäsenistä tukee direktiiviä. Kiitoksia jälleen kerran teidän yhteistyöstänne ja kiitän esittelijää, varjoesittelijöitä, juridisia asiantuntijoitamme aivan erityisesti, mitä tulee näihin korrelaatiotaulukkoihin ja saimme aikaan sitten siitä tämän kautta sopimuksen. Kiitoksia. Sadio. Kiitokset ministeri Kirja. ja seuraavaksi komissio sen Kallas, olkaa hyvä. presidente, honorable members. Puhemies, senet. Kolmen vuoden neuvottelun jälkeen olemme nyt lähellä sopua Eurovinjettidirektiivistä, joka koskee raskaalta tavaraliikenteeltä perittäviä maksuja. Se on osa laajempaa strategiaa, jossa halutaan sisällyttää ulkoiset kustannukset kaikkiin kuljetusmuotoihin kuljetushintojen pitämiseksi samassa linjassa. Unkari on puheenjohtajana hyvin taitavasti neuvotellut niukan enemmistön turvin neuvostossa ja erityisesti haluan kiittää myös esittelijää Elka Rauja, joka muiden liikennevaliokunnan jäsenten kanssa on onnistunut saamaan tekstiin huomattavia parannuksia toisessa käsittelyssä. Toivon, että parlamentti hyväksyy direktiivin kahdesta tärkeästä syystä. Ensinnäkin näin voimme tavoittaa vihreämmän ja kestävämmän kuljetusjärjestelmän ja voimme ottaa käyttöön saastuttaja maksaa periaatteen. Direktiivin nojalla jäsenvaltiot voivat periä tiemaksuja rekoilta muistakin kuin infrastruktuurikustannuksista, siis myös melu- ja ilmansaastekustannuksista. Ja tullimaksuilla voidaan nykyistä tehokkaammin myös torjua ruuhkien syntymistä. Toisekseen uudella direktiivillä voidaan löytää uusia rahoituslähteitä ja luoda tuloja kuljetusinfrastruktuurin tukemiseen. Komissio kannattaa neuvoteltua sopimusta ja olen täysin samaa mieltä kanssanne tästä ja komission puolesta haluan myös tehdä nyt virallisen julkilausuman. Komissio toistaa sitoutumisensa sen varmistamiseen, että jäsenvaltiot luovat vastaavuustaulukoita, joilla siirtymäkauden toimet ja EU-direktiivi saatetaan yhteen ja näistä kerrotaan komissiolle lainsäädännön toimeenpanon yhteydessä. Tämä on sekä kansalaisten edun että paremman lainsäädännön mukaista. Komissio on pahoillaan siitä, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle tehty direktiiviehdotus direktiivin 1999-62 EU muuttamisesta ei haluttu hyväksyä ehdotusta vastaavuustaulukkojen pakollisuudesta. Komissio haluaa kuitenkin kompromissi hengessä hyväksyä sen, että vastaavuustaulukkojen pakollisuus korvataan painokkaalla johdanto-osan kappaleella, jossa jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan tällaista käytäntöä. 12 kuukauden kuluttua sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa komissio tiedottaa asiasta ja raportoi siirtymäkauden lopussa siitä, miten jäsenvaltiot ovat käytännössä ryhtyneet laatimaan vastaavuustaulukkoja, joissa mahdollisimman pitkälle kuvataan korrelaatiota tämän direktiivin ja siirtymäkauden toimien välillä ja julkaistaan nämä. Kuitenkin komission kantaa tässä tapauksessa ei pidä pitää ennakkotapauksena, vaan komissio jatkaa edelleenkin ponnisteluja löytääkseen Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa asianmukaisen ratkaisun tähän horisontaaliseen toimielinten väliseen kysymykseen. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten poliittisen ryhmien puhuen EPPstä kaksi minuuttia. Rouva Wortman, koulu. Kiitos puhemies. Eurovinjetti direktiivi on hyvin tärkeä, koska näin lyödään lukkoon eurooppalaiset pelisäännöt eh, tieliikennemaksujen suhteen liikenteen ja varmistetaan myös kestävä liikenne. En kuitenkaan peittele sitä, että ryhmäni piti alku, alun, alkuperäistä komissioehdotusta hyvin ongelmallisena, samoin esittelijän kantaa ensimmäisessä käsittelyssä. Onneksi kuitenkin esittelijä on tullut meitä vastaan ja kiitämme erityisesti neuvostoa ja puheenjohtajavaltio Unkaria, joiden onnistui erilaista jakolinjoista huolimatta mutta samaan aikaan vakaa enemmistö paitsi neuvostossa myös Euroopan parlamentissa tämän ehdotuksen tueksi. Minun ryhmäni enemmistö tulee tukemaan tätä sopimusta. Näin todella otetaan ensiaskeleet saastuttaja maksaa periaatteen toteuttamiseksi järkevällä tavalla kuitenkin tässä halutaan erityisesti tukea kestävyyttä eikä vain nostaa veroja. Esimerkiksi erityismaksujen joita ruuhkahuippuaikoina kannetaan tasaaminen sitten rauhallisina aikoina. Ja pidämme todella myös hyvin myönteisenä sitä, että ajoneuvoja, jotka ovat luokassa Euro 5 ja Euro 6 otetaan tässä erityisesti huomioon. Lisäksi maksujärjestelmien on oltava yhteen sopivia. Tämä on ollut kyllä varsinainen oka silmässämme, että näin ei tähän asti ole ollut. Olisimme korvamerkintöjen suhteen halunneet mennä vieläkin pidemmälle, mutta aivan varmasti tämä on hyvä periaate että varat on korva merkittävää myönteiselle kehitykselle ja että jäsenvaltioiden on myös raportoitava näiden rahojen käytöstä. Kiitos. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä herra Ertu kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Parhaat kollegat, pitkien neuvottelujen jälkeen kollegani Said El sekä komission ja neuvoston edustajien on onnistunut saada aikaan raskaan tavaraliikenteen maksujärjestelmän parannus ja olen tästä kyllä erittäin kiitollinen esittelijällemme. Tässä tunnustetaan ulkoisten kustannuksien sisällyttäminen tähän järjestelmään niin, että kannetut verot tulee käyttää tieverkostojen ja infrastruktuurien parantamiseen sekä ajoneuvokannan uusimiseen. Hyvin tärkeää on myös avoimuusvaatimus jäsenvaltioiden suhteen. Se, että yksittäiset jäsenvaltiot jopa kolmikantaneuvottelujen päättämisen jälkeen pyrkivät näiden korrelaatiotaulukkojen suhteen laittamaan kapuloita rattaisiin on mielestäni hyvin ongelmallista. Mutta tästä huolimatta vetoaisin nyt kaikkiin kollegoihin, että he antaisivat tukensa tälle kompromissille ja että näin nämä pitkät ja vaikeat neuvottelut ja neuvottelutulos eivät vaarantuisi, vaan asia saataisiin päätökseen. Kiitos. Kiitokset herra Ertug. Seuraavaksi liberaalidemokraattien nimissä kaksi minuuttia herra Sterks. Kiitos puhemies. No ei tässä nyt mitään äh, palkintoa voiteta sitä, että asia olisi hoidettu niin siististi, mutta hyvä, että se saatiin kuitenkin hoidettua ja tästä olen kiitollinen esittelijälle. Tämä korvamerkintä mielestäni on hyvin tärkeä ja kaikkein paras saavutus tässä. Jäsenvaltioiden on käytettävä saadut rahat ainakin osittain infrastruktuurien parantamiseen. Mielestäni on aika kummallista, että jäsenvaltiot eivät tätä olleet hyväksymässä. Tarvitaan parempaa infrastruktuuria, tutkimusta, puhtaampia ajoneuvoja, varten raskaassa tavaraliikenteessä. Tätä vartenhan näitä rahoja tulisi käyttää. Ja todella, miten ihmeessä ruuhkia ja pitkiä autojonoja saadaan vähennettyä, jos ei kaikkia jonojen aiheuttajia kohdella samalla tavalla. Eli ei tämä tulos mielestäni ole kyllä sataprosenttinen, mutta niin kuin kollega Ertok totesi, Tämä lisää kuitenkin avoimuutta. Jäsenvaltioiden on raportoitava siitä, kuinka paljon rahaa näiden verojen kautta on kannettu ja ää, mihin rahat on käytetty. Tämä on mielestäni hyvä asia. En ole kovin innostunut tästä, mutta kyllä minä omassa ryhmässäni lopputulosta kuitenkin puolustin, koska mielestäni näiden ulkoisten kustannuksien sisällyttäminen on tärkeä asia ja näin tulisi olla kaikkien liikennemuotojen osalta niin, että taloudellisuutta parannetaan ja kestävyyttä parannetaan. Valkoisen kirjan puitteissa komissio on jo kirjannut periaatteita, jotka ovat tärkeitä ja tarpeellisia. Jos emme hyväksy tätä ehdotusta, emme pääse muiltakaan osin eteenpäin. Ja en minä tässä rouva puheenjohtaja, puheenjohtajavaltio Unkaria mistään syyttele. Se teki varmasti parhaansa. Tämä nyt on äh, ensimmäinen tärkeä askel, mutta pitkä matka on vielä kuljettavana. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi jäsenryhmän nimissä herra Esile. Olkaa hyvä. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu arī pateikties vispirms padomē. Puhemies, hyvät näistä herrat. Ensin kiitän neuvostoa ja komissiota niiden tekemistä ponnisteluista kompromissin hyväksi. Ja erityisesti kiitän kollegaa Elka Drauja hyvin taitavasta neuvotteluiden johtamisesta. ECR tukee kompromissisopimusta, sillä monet ratkaisut ovat itse asiassa aika hyviä. Meidän on muistettava, että neuvoston kompromissi on hyvin niukka ja monet direktiivin soveltamisalaa ja korvamerkintää koskevat asiat ovat jäsenvaltioille hyvin arkaluontoisia edelleenkin. Jos asiasta neuvoteltaisiin lisää, niin silloin on vaarana, että ratkaisu olisi nykyistä huonompi tai sitä ei saataisi ollenkaan. Saastuttaja maksaa periaatteen täytäntöönpano on tärkeä, sillä ympäristölle aiheutunut vahinko on korvattava, kuten kollegani totesi. Tämä on ensimmäinen EU-lainsäädäntöasiakirja, jossa tämä periaate on selkeästi mukana. Tämä periaate ja vastaavat maksut on otettava käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Valitettavasti monet jäsenvaltiot eivät vielä ole edes panneet täytäntöön Eurovinjetti 1 periaatteita ja on pelättävissä, että samoin tapahtuu tällä kertaa. Tämä vaarantaa tavaraliikenteen sujuvuuden. Jos veronmaksajien rahoja edelleen käytetään infrastruktuurihankkeisiin, niin sitä ei silloin kehitetä ja ulkoisia kustannuksia ei korvata, joten toivotan, että jäsenvaltioilla on hyvää tahtoa tässä asiassa. Kiitoksia ja sitten vihreiden puheenvuoron käyttää Rouva Lichtenberger. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Sydämelliset kiitokset puhemies, parhaat kollegat. Eurovinjetti neuvottelujen lopputulos on esimerkki siitä, miten neuvosto nykyään yrittää erityisesti liikennepolitiikan alalla vesittää kaikki Euroopan parlamentin ehdotukset. Jäsenvaltioissa liikenneministerit yrittävät estää Euroopan tai vaativat Euroopan unionilta kestävää liikennepolitiikkaa, mutta pyrkivät samalla estämään kaikki toimet omassa maassaan. Melu ja pakokaasut ovat merkittävä taakka ihmisille ja luonnolle. Ne aiheuttavat kustannuksia ja tällä hetkellä kaikki veronmaksajat kantavat nämä kustannukset, eivätkä saastuttajat itse. Komissioehdotus oli hyvin heikko jo alun perinkin ja se oli aika vaikea kompromissi Keski-Euroopan ja Euroopan reunamaiden välillä ja sitten sitä vesitettiin entisestään. Mm, eli nämä kustannukset eivät itse asiassa liity kaikkiin ö, ongelmiin. Ja kun näitä kustannuksia lasketaan, niin eihän tässä kyllä kovinkaan suurista maksuista edelleenkään puhuta. Ehkäpä sitten kuskilta ja yksi ollut juomatta ja yksi makkara syömättä, kun hän joutuu maksun maksamaan jäsenvaltion teiden käyttämisestä. Joka tapauksessa Lopussahan sitten Italia yritti vielä kaataa koko ehdotuksen byrokraattisen esimerkin, byrokraattisen pienen yksityiskohdan vuoksi, joten tämä on hyvä esimerkki siitä, että asia ei oteta vakavasti. No, me vihreät annamme kuitenkin tukemme tälle, haluamme olla osa enemmistöä joka pyrkii siihen, että saastuttaja todella maksaisi eh, jatkossa ja toivomme, että tilannetta parannetaan sitten entuudestaan myöhemmin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi GUE NGL-ryhmän nimissä herra Kolicek, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signor presidente. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että vei loppuun tämän työn. Eurovinjetti ja direktiivi siitä, joka pyrki vaikuttamaan liikenneverkkoihin. Ahora, señor presidente, eh, ¿debo hablar? <laughs> Eurovinjet je jednou ze směrnic, která má umožnit postupné vyrovnání. Niin, voiko jatkaa? Eurovinjetti kuuluu niihin direktiiveihin, joiden pitäisi laillistaa ehtoja tieliikenteessä, koska raideliikenne kärsii, koska käyttäjät maksavat tästä tieliikenteestä maksut ovat olleet symboliset tähän mennessä, jos tarkastelemme teknisiä aspekteja. Ongelmassa voimme todeta, että rekkaliikenteessä mm, korkeamman tason moottoritiet sopivat paremmin tällaisen liikenteeseen. Tässä logiikassa, tämän logiikan mukaisesti paikallisliikenteen pitää kärsiä kantaa suuremmat kustannukset. Direktiivi seuraa tätä logiikkaa, kun keskitetään maksut tiettyihin ulkoisiin kustannuksiin, toimitaan saastojen maksaperiaatteen mukaisesti, niin maksujen pitäisi rajoittaa poikkeuksia ja sen pitäisi vaikuttaa liikenteen, liikenteestä syntyviin ulkoisiin kustannuksiin, kun mitä tulee esimerkiksi päästöihin ja melun. Ja haluankin nähdä, miten jäsenvaltiot perustelevat, että eivät halua ottaa maksuja käyttöön. Eli kun ajatellaan taulukkoa numero yksi, jossa on vain heikko heijastus siitä, mitä todelliset ympäristön puolesta oikeasti haluaisivat. Sitten kun tämä konflikti loginen konfliktin, niin GUE-ryhmä tukee esittelijän kantaa. Kiitos. Kolicek. Kiitoksia. Herra Kolicek, täällä on nyt heilutettu sinistä korttia. Herra Leichtfried haluaisi esittää teille kysymyksen. Sopiiko teille tämä? Senor, senor Kolicek. Niin, herra Kolicek. Herra Kolicek. Täällä on nyt heilutettu sinistä korttia herra Lightfriedin toimesta. Sopiiko teille, että hän esittää teille kysymyksen? Olkaa hyvä, Lightfried. Kiitos puhemies. Herra Kolicek, voi olla, että ymmärsin nyt väärin, mutta haluaisin tarkennusta seuraavan. On melko selvää, että tämä kompromissi on varsin heikko kompromissi. Ja kuorma-autoilla on tämänkin jälkeen vielä etuasema liikenteessä. Totesitte, että tämän direktiivin ansiosta nyt mahdollisesti saataisiin tasa-arvoinen asema raide- ja tieliikenteen välille. Mielestäni tällaista tasapainoa ei löydy. Mahdollisesti ymmärsin väärin ja pyytäisin nyt teille tarkennusta tähän asiaan. Kiitoksia, herra Kolicek. Že on to pouze první krok k tomu, aby se vyrovnaly podmínky. Kiitos. Platím za infrastrukturu výrazně rautateillähän maksetaan infrastruktuureista merkittävällä tavalla. Toistan tämä vielä saksaksi. Tämä on paras tapa tasapainottaa olosuhteet rautatieliikenteen ja maantieliikenteen välillä, koska tähän mennessä on maksettu rautatie liikenteen määrästä, mutta tieliikenteestä hyvin vähän. Joten tämä on pieni askel kohti tasavertaista tilannetta maantieliikenteen ja rautatieliikenteen välillä. Kiitoksia sitten EFD puolesta herra Imbrasas. Eh, Hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästä työstä, joka on ollut aivan valtava työsarka, kuten kaikki tiedämme. Liikenne on erittäin tärkeässä osassa liikkuvuudessa ja sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä Euroopan unionissa. Jos me haluamme ratkaista talouskasvun ja kestävyyden ongelmat, meidän täytyy välttämättä myös vielä kehittää liikenteen perusrakenteita. Siellä on edelleen ongelmia, ilmastonmuutos, ympäristösuojelu, kansanterveys. Kaikki tämä liittyy liikenteen rationaaliin käyttöön. Olen samaa mieltä siitä, että saastuttaja maksaa periaatteen on ohjattava meidän toimiamme niin, että voidaan saastumista ja ympäristön tilan huononemista vähentää. Meidän täytyy suojella maisemia ja miettiä myös sosiaalisia kustannuksia, joita syntyy kansanterveydelle. Yhtäältä, jos tästä syntyykin taloudellisia kustannuksia, niin se on kansalaisten harteilla. On hyvä, että me päättäväisesti noudatamme saastuttaja maksaa periaatetta. En epäile ollenkaan sitä, etteikö tämän myötä syntyisi myös tehokkaampia maksujärjestelmiä tieliikenteessä. Sellaisia järjestelmiä, että voidaan paremmin myös kysyntää hallita. Mutta nämä toimenpiteet, joista nyt keskustelu eivät kuitenkaan riitä, se, ne hyötyvät vain Keski-Euroopassa joitakin maita, lähinnä kauttakulkumaita. Ne eivät puolestaan suosi muita jäsenvaltioita, jotka ovat ulkoisten rajojen lähellä. Minun mielestäni meidän pitää tämäkin ulottuvuus ottaa huomioon ja arvioida tätä yhdestä näkökulmasta pelkästään. Kiitoksia Raim Sitten sitoutumattomien puolesta puolitoista minuuttia, herra Matras. Mr. President, so the EU... Herra puhemies, EU yrittää nostaa verojen kautta omia tulojaan ja kun kuuntelin kansalaisia sitä, mitä he ovat mieltä EUsta, he sanoivat aikanaan, että eipä kannattaisi liittyä EUhun. EU-ssa tehdään meidän lakiamme suurimmalta osin. Nyt ollaan ottamassa käyttöön uusi vero, mutta koska kyse ei ole jalkapallon tyyppisestä lajista, niin ihmiset eivät saa oikeastaan kunnon tietoa käyttöönsä. Tästä ei oikein pidetä ja kansalaiset eivät pidä EUta omanaan, koska se ei kohtaa, kohtaa heitä eikä kosketa heitä. Nyt tarkoituksena on verottaa raskasta liikennettä. TEN-T-projektin rahoittamiseksi. Sen tarkoituksenahan on linkittää huippunopeat junat ja junayhteydet toisiinsa. Ja se, mitä tämä tuo tulleensa, on se, että tästä koituu harmia vain ja ainoastaan EUlle, koska he, EU ei kansalaisten mielestä anna heille riittävästi tietoa käyttöönsä. Arvoisa herra puhemies, kukaan ei tahdo välittää tästä tilanteesta ja EUn toiminnasta, joten meidän täytyy tämä pitää mielessä, kun näin, tämän tyyppistä raskaan kaluston verotuksesta lähdetään keskustelemaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Kaksi minuuttia. Edustaja Gross. Paljon kiitoksia herra puhemies. Alkuun kiitokset esittelijälle hänen tekemästään hyvästä työstä ja hänen kollegoilleen. Ei tämä ollut mikään helppo tehtävä. Ja Syynä tähän on ollut se, että monet täällä eivät ole tyytyväisiä tähän saavutettuun tulokseen. Osa puhuu puolesta, osa vastaan. Ja jo tässä vaiheessa verottaisin, varoittaisin, että jos yritätte saada kaadettua tämän projektin siten, että ne, jotka eivät ole ihan varmoja tilanteesta, yrittävät saada aivan täysin epävarmat omalle puolelleen, niin ei ole oikeaa peliä. Tämä on ehkä vain ja ainoastaan yksi pieni askel, mutta kuitenkin oikeaan suuntaan. EPP on tätä mieltä, välttämättä eivät kaikki muut ryhmät, mutta me haluamme, että kaikki voivat osallistua tähän rahoitusjärjestelmään ja toisaalta me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy lisätä näiden varojen kautta liikkuvuutta kyse ei ole, niin kuin täällä sanottiin, että tarkoituksena olisi vain rokottaa ihmisiä. Ei. Tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja saada tasapainoinen ratkaisumalli käyttöön ja että kerättävät verotulot voidaan käyttää liikkuvuuden tehostamiseen. Ja sitten mitä tulee yhteen sopivuuteen, niin on tietenkin selvää, että me haluamme yhtenäisen järjestelmän, emme 27, ennen 27 erilaista järjestelmää. Tulen alueelta, jolla jonka rajaseudulta löytyy kuusi eri liikennemuotojärjestelmää, jotka eivät ole kovinkaan hyvin yhteen sopivia. Meidän täytyy siis löytää yhteen toimivat järjestelmät, ja niin kuin täällä todettiin, niin eihän tämä ole mikään sitova ratkaisumalli. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jotka haluavat sisäistää kustannuksia, niin eivät tietenkään ole tyytyväisiä tähän koska minäkin olisin ollut sillä kannalla, että tämä olisi ollut sitova järjestelmä, sillä mehän keskustelemme aina uudestaan ja uudestaan täällä siitä, että mitä me oikein haluamme saada aikaiseksi. Haluammeko todellakin, että kaikki toimivat samojen pelisääntöjen pohjalta? Sillä kun puhumme eurovinjetistä, niin selvää on se, että vain ainoastaan Euroopan kautta saadaan ratkaisu aikaiseksi, eikä siten, että veroja ja maksuja kerätään eri maissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia edustaja Gracias, señor presidente. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisat kollegat, hyvä komission jäsen. Olen vakuuttunut siitä, että Täällä on yksi henkilö läsnä, joka on toiminut menestyksekkäästi ja kyse on esittelijästä. Olen nimittäin täysin vakuuttunut siitä, että esittelijä on saanut avattua monta ongelmallista kohtaa toimiviksi ratkaisuksi, mutta valitettavasti liikenteen ekologisointia eivät kovin monet täällä ole valmiita kannattamaan, joten tähän täytyy puuttua. Ja on selvää, että neuvostosta löytyy hyvinkin monta liikenneasioista vastaavaa ministeriä, jotka eivät ole kiinnostuneita ympäristöasioista. Me tiedämme, että näin neuvostossa on, ja neuvostosta löytyy myöskin enemmistö, joka puhuu sen puolesta, että kansalaiset voisivat ostaa tuotteita, oikeastaan pelkkää roskaa, jota tuodaan hyvinkin kaukaa, eivätkä suosi paikallisia tuotteita. Minun mielestäni kun katsomme tätä mietintöä, niin tämä on todellakin toimiva ratkaisumalli. Täällä nyt on puhuttu tästä ulko, ulkoisten kustannusten sisäistämisestä ja ensimmäistä kertaa me voimme verottaa päästöistä ja melos, melusta, mutta tämä ei tietenkään riitä. Varsinkin jos katsotaan taulukoita ja tutkimustuloksia, niin tämähän on vain jäävuoren huippu. Lisäksi olemme kyenneet laajentamaan näitä väyliä, mutta me emme ole kyenneet kuitenkaan verottamaan CO2-päästöjä. Sitä ei voi oikeastaan selittää yhtään millään. Se on järjetön asia ja se tekee minusta kyllä mm, hyvin tyytymättömän tähän tilanteeseen. Joten niin kuin täällä jo kuultiin, meidän täytyy äänestää tämän mietinnön puolesta, koska muuten tämä on tuhon tuomittu yritys. Mutta kaikesta huolimatta meidän täytyy tehostaa toimiamme tulevaisuudessa entistä enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Maisner. Herra puhemies, niin hyvät kollegat, arvoisa komissaari, niin komissaari valkoisessa kirjassa kerrotte, mitkä ovat teidän visionne tulevaisuuden liikenteestä. Sanotte, että meidän täytyy tarjota porkkanoita, jotta liikenteestä tulee ympäristöystävällisempää, ja me tarvitsemme uusia rahoituslähteitä, jotta voimme toimia tämä saastuttajan maksaa periaatteen mukaisesti. Tänään keskustelemme Eurovenjetti-säädöksestä ja se tarjoaa mahdollisuuden löytää ratkaisut näihin kahteen mainitsemaani kysymykseen belgialaiset, erityisesti ed- esittelijä, ovat yhdessä onnistuneet hakemaan uudenlaisen lähestymistavan. Olisi tietenkin ollut toivottavaa, että olisi saa, olisimme saaneet aikaiseksi tehokkaamman ratkaisun. Tämä on melkoinen kompromissi ja toki voimme sanoa, että tässä on olemassa tiettyä korvamerkintää olemassa, eli 15 prosenttia saadusta verotuloista pitäisi ohjata TNT-verkostoon. Se on liian vähän, sillä asiantuntijat sanovat, että me tarvitsemme paljon enemmän varoja infrastruktuuriverkostojemme ylläpitämiseksi. Se on seikka, joka ei tällä hetkellä ole vielä taattuna, mutta kuitenkin me olemme ottamassa askelta oikeaan suuntaan ja juuri tästä syystä me kaikki sanommekin, että olemme valmiita tukemaan tätä kompromissia. Olihan tämä melkoista kädenvääntöä ja pahimmassa tapauksessa olisimme jääneet seisomaan mm, tumput suorina tyhjin käsin, koska hyvin monet jäsenvaltiot eivät halunneet oikeastaan tehdä, tehdä yhtään mitään, mutta tästäpä syystä me olemme valmiita kantamaan kortemme kekoon ja äänestämään tämän puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Vlasak yksi minuutti. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Kiitos herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Esittämässään ehdotuksessa on ehdottanut melun saastumisen ja ruuhkien osalta maksua, eli ulkoiset kustannukset halutaan sisäistää saastuttaja maksaa periaatteen pohjalta tuen periaatetta. Mielestäni se on tärkeä periaate, kun ajatellaan mitä vaikutuksia ympäristölle kansanterveydelle syntyy liikenteestä. Minun mielestäni meidän pitäisi olla erityyppisiä liikenteen muotoja kansallisella ja Euroopan tasolla. Tämä on yhteisöjen etujenkin mukaista. Usein ne kärsivät valtavista kauttakulkuliikenteistä. Kun ajatellaan nykyistä taloudellista kriisiä ja liikennöitsijän paineita, minun mielestäni jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus ottaa käyttöön uusia järjestelmiä, uusia toimenpiteitä, mutta vähittäin Pitäisi tarjota myös kannustimia, jotta autokantaa voitaisiin uusia ympäristöystävällisempään suuntaan. Kiitoksia herra Vlasak. Sitten yksi minuutti edustaja Durand. Kiitoksia puhemies. Tänään ei ole mitään syytä onnitella itse. Me olemme hyvin kaukana vihreästä liikenteestä, niin kuin täällä on sanottu. Mitä tässä tekstissä oikeastaan on? Mitä siinä sanotaan? Siinä ainoastaan tehdään mahdolliseksi se, että annetaan jäsenvaltioille vapaaehtoisesti lupa käyttää saastuttaja maksaa periaatetta. Tämä on niin rajallinen teksti, että loppujen lopuksi tämä tulee maksamaan kolme 4 senttiä enemmän. Miten me kuvittelemme, että muutaman sentin korotuksella saadaan todellisia vaikutuksia liikenteeseen aikaiseksi? En usko, että tämä on vihreiden kannalta mikään suuri menestys tällainen ulkoisten kustannusten mukaan lukeminen muuttui täksi neuvoston prässin jälkeen ja ehdotusten jälkeen. Kuitenkin taistelemme tämän periaatteen puolesta, koska se on tärkeä periaate. Olemme muistakin puhuneet, kuten en ennaltavarautumisen periaate, se on jo osoittautunut hyväksi. Tämä on vain yksi periaate. Meillä on taistelu vielä edessämme ja jatkamme taistelua, jotta todella saisimme aikaan vihreämpää liikennettä, joka parempi terveydelle ja ehkä se ilmastonmuutosta. Kiitoksia edustaja Duhan sitten. Edustaja Stassen yksi minuutti. Herra puhemies, mitä tulee eurovinjetti ehdotukseen niin tarkoituksenahan on pelkästään tukea epätehokkaita, tehottomia järjestelmiä. Tämä on kuitenkin ensimmäinen vaihe ja tämä lähtee väärään suuntaan ja se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot tulevat nostamaan kilometrikohtaisia kustannuksia. Tästä kärsivät autoilijat. Tämän ehdotuksen käyttöönotto tarkoittaa sitä, että osa voi taas jäädä toimimaan omien toivomustensa mukaisesti, joten meidän täytyy... por favor, could you speak? Voisitteko hieman hidastaa? Koska tulkit eivät pysy peris, perässä. Hieman hidastusta, kiitoksia. Voisitte... Herra puheenjohtaja, niin Euroopan parlamentti yrittää ajaa tätä asiaa ympäristön nimissä, mutta me emme voi hyväksyä uusien verojen käyttöönottoa. Sitä eivät kansalaiset voi missään nimessä hyväksyä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja. Tässä on sitten kaksi minuuttia. Edustaja Kanchan. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Puhemies, komission jäsen, ministeri ennen kaikkea kiitän esittelijä El Hatraui ja hänen tekemästään työstä. Hän on pyrkinyt kaikin voimin löytämään hyvän ratkaisun neuvottelemalla. Siksi meidän pitäisi noudattaa nyt tätä perinteistä rituaalia, koska sinne ei ole kuitenkin otettava mukaan vastaavuustaulukoita lopullisen sopimukseen, niin tämän pitäisi mennä nyt sovitteluun. Voisi olla aika hyvä tilaisuus niin, että saataisiin aikaan kattava sopimus. Valitettavasti tämä ei ole mikään yksityiskohta, vaikka täällä niin sanottu. Saasuttaja maksaa periaate on hyvä, kannatettava. Se, että voidaan ympäristöllistää liikennettä, siitä on epäilystäkään, mutta tämä välin eurovinjetti on vain osittain ikävä kyllä tehoton. Ei mikään harmiton kuitenkaan, ja varsinkin näillä talouskriisin päivinä, joita nyt elämme, se iskee tärkeään talouden lohkoon markkinoillamme mukaan niin, että saadaan kassaan enemmän euroa, vaikka sitä sitten yhtään sen enempää käytetä kuitenkaan liikenteen perusrakenteisiin. Minun mielestäni nyt tulee hyvin monimutkainen mekanismi käyttöön, myös ajatellaan myös ihan soveltamista. Olenkin kriittinen tämän asian kohdalla. Minä uskon, että tämä rankaisee pahalla tavalla taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja varsinkin Euroopan unionin äärialueita. Ei ole mitenkään osoitettu, että tämä olisi tehokas toimenpide. Ja se, että haluttaisiin muuttaa nyt liikennevirtoja, johtaa ongelmiin myös rahoituksen osalta. Nimittäin edelleen tässä muututaan vain tariffien mukaan liikennemuotoja mukaan ja se valtiot voisivat näitä maksuja soveltaa vapaasti, mutta jos ajatellaan raja-alueita, niin se ei toimi. Olen vakuuttunut siitä, että tämä sopimus on kuitenkin liikenteen alan kustannuksella saavutettu, eikä se voi olla mikään menestys. Tässä on vielä pitkä taival edessä, varsinkin soveltamisen parissa. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia edustaja Ajala. Señora Ayala. Rouva Ayala. Si, perdone, perdone. Niin, pahoittelen, hyvä puhemies. Minulle juuri soitettiin. Haluaisin kiittää ensinnäkin e- esittelijää Hadrauia hänen sitkeydestään tosin alusta asti sanoin, että syrjäisten alueiden tilanne aiheuttaa ongelmia, erity, kun vaihtoehtoja ei ole, erityisesti Brenneillä, Saksan ja Ranskan välillä vaihtoehtoisia rautateyhteyksiä, vaikka luoda komissio on nyt asettanut eh, kyseenalaiseksi tulevan pyreneiden eh, linkin eh, tulevassa verkostossa. Meillä on siis vaihtoehto-ongelmia, mutta tässä tilanteessa eurovinjettikysymys, joka lisää maksuja tieliikenteelle, tuotteille, joita syrjäisiltä alueilta tuodaan idästä ja e-, etelästä, tuotteita, joilla on vähän lisäarvoa. Tämä tilanne näinä ainoina lisää vielä, vaikkakin vain muutamilla senteillä lisää tätä taakkaa. Olemme vielä keskellä kurkkukriisiä ja nyt nämä pienet kesentit vaikuttavat. Meitä on, on siis täysin perusteettomasti syytetty tässä kurkkuasiassa ja se on vahingoittanut sekä maataloutta että liikennettä ja nyt nämä vähäisetkin sentit tuhansilla kilometreillä aiheuttavat suuren ongelman, kun pyritään kuljettamaan näitä tuotteita markkinoille. Kuitenkin niin herra Raui. Aivan alusta asti, kun meillä oli käytettävissämme laskelmia, jotka tekevät selväksi maksujen vaikutukset, niin nämä tutkimukset sitten hävisivät, mutta – Tämä oli hyvin huolestuttavaa ja näin olemme usean kertaan sanoneet, mutta kuitenkin olemme valmiita tekemään uhrauksia, jos tärkeitä ongelmia ratkaistaan, kuten ruuhka, mutta nykyisessä sopimuksessa henkilöautojen ruuhkakysymykset eivät ole mukana. Edelleen infrastruktuurikysymykset ja parannusmahdollisuudet, joilla myös vähennetään melua ovat asioita, joissa ei päästä eteenpäin. Meillä ei ole vaihtoehtojakaan. Näistä syystä Espanjan demarivaltuuskunta joutuu äänestämään tätä sopimusta vastaan. Kiitoksia Rova Ajala. Seuraavana yksi minuutti. Edustaja Grisbeck. Kaksi sanaa kuvalakseni tätä työtä lopultakin, tai vahinko oikeastaan lopulta pitkäkin neuvottelun jälkeen saatiin aikaan sopuratkaisu, saastuttaja maksaa periaate. Pikkuhiljaa saa jalansijaa tässäkin. Ja hiukkasen vahinkokin, jos nämä nyt ovat monimutkaisia ylipäätään ajatellen julkisen talouden tilaa, niin meidän olisi pitänyt tehdä kaikkemme, jotta olisimme voisimme saada tuloja sijoitettua siihen, että meillä olisi tällaisia TEN-hankkeita myös liikenteessä Herra Kallas, komissio on kovin kapeasti tätä tarkastellut valvonnan kannalta. Valittelen myös, että tämä on vain vähimmäistason sopimus ruuhkien poistamiseksi. Jos tässä nyt säilyykin nämä pahimmat ruuhka-ajat, niin muuten se on kovin löysä keinoiltaan. Siinä tarvitaan uutta ponttaa. Ja meidän täytyy myös raskasta viettää 2012 jälkeen uudelleen tämän sopimuksen pohjalta niin, että niin voitaisiin jättää tämän ulkopuolelle. Se on vahinko sekin ja haitallinen vaihtoehto. Tässä Kallas on ratkaisevassa asemassa. Vaikkakin tämä nyt on pikkuinen kompromissi, askel, niin on se nyt askel kuitenkin. Eli otamme sen mekin. Kiitoksia sitten. Yksi minuutti, edustaja Czarnecki. Dziękuję bardzo. Pani Lichtenberger. Kiitoksia. Rova Lichtenberger puhui jo siitä, että meillä on Euroopan unionissa järkeviä ministereitä. Haluaisin, että mainitsitte niistä joita kuita. Uskonpa, että luettelo olisi varsin lyhyt. Haluaisin kuitenkin kiittää esittelijää. Hän on tehnyt todella merkittävää työtä. Kuitenkin tässä on useita ristiriitaisiakin asioita. Tietenkin liikenneyritysten ohje- omistajien olisi maksettava enemmän. Tämä on ongelma, koska olemme kriisissä. Ongelma koskee sitä, mihin suunnataan saadut varat. Suunnataanko ne järje- järjettömiin hankkeisiin? Jos näin on, niin siinä ei ole mitään järkeä. Niitä olisi suunnattava liikennealan kehittämiseen muussa tapauksessa näiden, koko tämä maksukysymys on hyvin ristiriitainen. Teki. Kiitoksia edustaja Czarnecki. Seuraavaksi yksi minuutti edustaja Kramer. Herra puhemies, hyvät kollegat. Liikenne on liian halpaa, mutta ympäristölle tämä on liian kallista ja poliittisesti tätä on haluttu, tällaista ratkaisua ja tällä mietinnöllä me emme muuta yhtään mitään. Ja kun katsotaan raskaan kaluston etuisuuksia, niitä ei leikata. Jokainen rekka aiheuttaa henkilöautoon verrattuna 60 000 kertaa enemmän vahinkoa, mutta maksut eivät ole 60 000 kertaisia. Eikä meillä ole Euroopassa yhtenäistä lähestymistapaa, sillä olipa kyse henkilöjunasta tai tavarajunasta, niin sama maksu siltä rokotetaan, mutta tieliikenteessä maksut ovat rajalliset ainoastaan yli kolmen ja puolen tonnin raskaalle kalustolle, eikä edes kaikissa maissa, joten tästähän on hyötyä vain ainoastaan rautatieliikenteelle. liikenteelle. Me tiedämme, että että me tarvitsemme ympäristön suojelun nimissä mobiliteetin muuttamista. Me haluamme vaalia mobiliteettia ja myöskin ympäristön suojelua ja se edellyttää reilua, rehtiä kilpailua ja tämä Eurovinjettisäädös on ainoastaan pienen pieni askel tähän oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitos puhemies. Tämä on erittäin tärkeä osa hyvää taloutettamme järjestelmää jos meillä olisi maksut samat, niin kuluttaja kuitenkin viime kädessä maksaa. Meidän hallituksen miettii myös raskasta liikennettä voitaisiin 2015 päästä tähän tilanteeseen. Meillä ei ole tällaisia maksuverkkoja eikä raskaan liikenteen maksujakaan. Tämä on epäreilua kilpailua, kun meille tulee yhä enemmän ulkomaalaisia rekkoja, jotka vievät suurimman osan markkinoista äh, myös tässä liikenteessä. Tämä johtaa myös siihen, että polttoainemaksut ovat alaisemmat muualla dieselin kohdalla, niillä on etulyöntiasemaa. Ei voida ajatella, että tällaisia maksuja tulisi ulkomaalaisten ajoneuvojen kohdalla. Mitä tahansa hallitus meille tekeekin, niin se jää kuitenkin varjoon, kun tulee e, välillinen vero. 2013 sitäkin tulisi meillä pakollinen. Verotuksen kohdalla tarvittaisiin neuvostossa yksimielisyys. Kuitenkin nyt lainsäädäntö tulee kyökin kautta Lissabonin perusteella. Näin tulee välillistä verotusta ja kenenkään pitäisi sitä hyväksyä, jos vähänkään on demokraattista mieltä. Señor Bafton, tiene la palabra por minuto. Kiitoksia herra Bafton. Sitten puolitoista minuuttia edustaja De Vera. Kiitoksia puhemies. Eurooppa 2020 strategiassa EU on ottanut tavoitteeksi tehdä tästä taloudesta vihreämpi ja liikenteestä modernimpi. Kaikki EUn toimielimet ovat laajasti tukeneet tätä tavoitetta mukaan lukien lähes kaikki jäsenvaltiot ja tämä parlamentti. Tässä yhteydessä on harmillista ja pahoiteltava, että vuodesta 2008 alkaen useat jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tyhjä, tekemään tyhjäksi tätä uutta eurovinjettidirektiiviehdotusta ja lukkiuttamaan koko etenemisen esittelemisitkeyden ansiosta. Haluaisin tässä tervehtiä Saidel Hadrawita. Hänen sitkeytensä sekä varjoesittelijöiden sitkeän työn ansiosta neuvoston kanssa olemme nyt loppujen lopuksi päässeet kompromissiin joka on edessämme. Se ei tietenkään ole yhtä kuin kunnianhimoinen kuin alkuperäinen ehdotus, mutta nyt ensimmäistä kertaa se voi tehdä todellisuutta saastuttaa ja maksaa periaatteesta ja ottaa mukaan ulkoiset kustannukset, kuten melu ja hiilidioksidipäästöt joten eh, eurovinjettillä todella parennettaisiin liikennettä Euroopassa, eikä se olisi pelkkä maksu, ja sen valtiolle pyydetään käyttämään eh, tulot eh, liikenteen uudistamiseksi, modernisoimiseksi. On tehty konkreettisia ehdotuksia tietynlainen yhteen toimivuuden kannalta ja tehokkuuden lisäämiseksi, jotta rekoista tulisi vähemmän saastuttavia jotta pääsisimme tavoitteisiimme. Toivon todella, että voimme hyväksyä tämän kompromissin, joka meille esitellään nyt toisessa käsittelyssä, ja näin voisimme avata tien kestävämmälle liikenteelle. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Verak. Seuraavana puolitoista minuuttia edustaja Bagnon. Kiitos herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri. Vihdoinkin voidaan olla tyytyväisiä, kun saadaan Tämän uuden direktiivin myötä maksuja liikenteeseen, siis eurovinjetti, huomioisi myös melun ja saasteen kuluihin. Sikäli ollaan tyytyväisiä, että El Hatran mietinnön El Hatran voidaan kuitenkin päättäväisyydestä antaa onnittelut. Me osoitamme halua noudattaa saastuttuja maksaa periaatetta niin, että ulkoiset kustannukset otetaan mukaan kaikkeen liikenteessäkin. Mitä tulla valppaana, koska jotkut jäsenvaltiot toimintavälisten kolmantekisten neuvottelun jälkeen päästiin lopputulokseen, mutta se johtaa kuitenkin aika protektionistiseen politiikan ympäristöasioissa myös taloudessa. Ajatellaan eurooppalaisten raideliikenteen kehittämistä. Tästä tulee valppana myös, että osa tuloista todellakin menee perusrakenteisiin ja TEN-hankkeisiin, kuten on haluttu, mutta ottaisi yhden valittelun sanan myös kompromissin yhteydessä esille, että saastuja maksaa periaatteen sitova luonne ei kuitenkaan säilynyt, ei vieläkään, vaikkakin voimme olla kiitollisia esittelijämme päättäväisyydestä, määrätietoisesta komission jäsen. Euroopan komissio on jälleen kerran menettänyt tässä mittelössä, kun vastassa oli kansallista itsekkyyttä. Kiitoksia sitten yksi minuutti edustaja Schmidt. Kiitos herra puhemies, hyvä komission jäsen. Suuret kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä hankalassa kysymyksessä. Uudet säännöt, joista on täällä kuultu, antaa vain vetomuksia jäsenmaille, että otettaisiin huomioon myös ympäristö näissä kuluissa. Siksi on erittäin tärkeää, kuten herra Sterks totesi, että täällä parlamentissa Jatkuvasti muistutamme hallituksiamme, mikä merkitys on sillä, että noudatetaan myös suosituksia. Ajatuksenahan ei ole, että meidän liikennöitsijämme joutuvat melusta ja ympäristövaikutusta maksamaan ilman, että mietitään myös toimenpiteitä, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelmia. Esimerkiksi tien kunnossapito tai melun lieventämistoimet on erittäin tärkeää, etteivät nämä maksut pelkästään ole raskaan tavaraliikenteen harteilla, kuten täällä on todettukin. Puhemies, meidän täytyy jatkaa työtämme ympäristön kunnon kohentamiseksi ja miettiä myös hiilidioksidipäästöjä. Siksi on erittäin tärkeää taata, että ympäristömaksut menevät oikeaan tarkoitusperänsä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Kiitos. Gracias, señor Schmidt. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti edustaja Vandaalin. Voorzitter. Herra puhemies, eurovinjettipäätöksellä Eurooppa ottaa oikean askeleen siihen suuntaan, että käyttäjä maksaa. Mutta valitettavasti varat eivät riitä infrastruktuurin rahoittamiseksi. Minä toivon, että monet jäsenvaltiot soveltaisivat tätä järjestelmää, myöskin kotimaani Alankomaat. Tarkoituksena on löytää vain toisenlaisia ratkaisumalleja rahoittamiseksi. Ja minä todellakin toivon, että Euroopan komissio esittää ehdotuksia, jotta voitaisiin toimia siten, että myöskin muut liikennemuodot osallistuisivat kustannusten kattamiseksi. Meidän täytyy muistaa, että kyse ei ole vain ainoastaan sisävesiin liikenteestä, joka on kärsinyt jatkuvista kuivakausista. Meidän täytyy muistaa, että nyt olemme tehneet kylläkin oikean päätöksen, olemme ottaneet askeleen oikean suuntaan, mutta meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Kiitoksia. Seuraavana puolitoista minuuttia, edustaja De Grandes. President. Kiitoksia puhemies. Ei ole sattumaa, että Espanja, Italia, Kreikka, Irlanti ja Portugal suhtautuvat kielteisesti eurovinjettikysymykseen. Se liittyy meidän asemaamme syrjäisenä maina, koska loppujen lopuksi me tulemme maksamaan nämä maksut, joita jäsen, joita keskeisessä Euroopassa tullaan perimään. Eurovinjettiasema asia on käsitelty hyvin ristiriitaisessa tilanteessa – vaikka ymmärretäänkin, että on järkevää ottaa mukaan ulkoiset kustannukset, ei kuitenkaan voida tukea sitä, että ruuhkaa kysymyksissä verotettaisiin ainoastaan rekkoja ja jätettäisiin henkilöautot ulkopuolelle. Saastuttaja maksaa. Periaatetta sovelletaan epäoikeudenmukaisesti. Eurovinjetti suunniteltiin rahoituslähteeksi infrastruktuureille. Loppujen lopuksi vain 15 prosenttia kuitenkin suunnataan Euroopan laajuisiin verkkoihin, eikä edes velvoittavasti, vaan vain suosituksena. Näin kukin valtion varainministeri sijoittaa nämä tulot siihen tarkoitukseen, joka sen hetkisessä tilanteessa on sopivin omassa maassa. Tämä on vain yksi kapulla lisää rattaisiin tieliikenteeseen. Tämä on ainoa tapa, joka tänä päivänä mahdollistaa kriisin, Tällaisen kriisin yhteydessä tilanne on yhä raimpi. Eurooppalaisten tuotteiden kilpailukyvyn kannalta maailmanmarkkinoilla ei voida enää ottaa mitään uusia kokeiluja ja lisätä maksuja edelleen tämä elintarvikekriisi, joka iski espanjalaisiin tuotteisiin, rankaisi epäreilusti eh, niitä, jotka myös joutuvat eurovinjetin uhreiksi, eli liikenteen kuljettajille ja maanviljelijöille. Tästä syystä ryhmämme tulee äänestämään tätä eurovinjettiasiaa vastaan. Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia, edustaja Danelli. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos, puhemies. Nyt direktiiviin tulee mukaan periaate ulkoisten kustannusten sisäistämisestä ja se on erittäin tärkeää käytännössä, mutta myös symbolisesti. Nyt saadaan vihdoinkin aikaan puitteet, jotta voidaan noudattaa saastuttaja maksaa periaatetta. Tämän myötä voimme myös helpottaa ruuhka-alueita. Meidän täytyykin hälventää tiettyjä huolia, joita on tullut esille, kun ryhdytään eriarvoisella tavalla periaatetta noudattamaan äärialueilla. Kompromissiteksti, jonka kollegamme El Hatra on esittänyt, pyrkii saamaan aikaan vähitellen nämä eri maksut. Näin myös pikkuhiljaa voidaan uusia autokantaa tavarali, raskassa tavaraliikenteessä. Nähtäväksi jää, miten tehokas tämä toimenpide on. Se riippuu siitä, miten avoimella ja tehokkaalla tavalla direktiiviä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi on syytä myös miettiä, miten me rahoitamme, mihin me käytämme tätä. Se venetäytyy oikein tarkoitusperään. Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia edustaja Pirkkeri. Herra puhemies, kiitoksia. Kuten tiedämme, tämä direktiivi on kompromissi, mutta kiistatta tämä on hyvä kompromissi. Ja syy tähän on se, että kompromissi huomioi tiettyyn rajaan asti molempien osaisten intressit, eli kansalaisten tarpeet ja kuljetusalan tarpeet. Tässä on kolme asiaa. Ensinnäkin korvan merkitseminen, eli että verotulot voidaan ohjata liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Siitä hyötyvät kaikki. Toisaalta kyse on perintäjärjestelmän yksinkertaistamisesta. Näin voimme nopeuttaa ja yksinkertaistaa järjestelmiä ja voimme vähentää myöskin ruuhkia. Ja kolmanneksi jäsenvaltioilla on mahdollisuus vapaaehtoisuuden pohjalta rokottaa melu ja muista saasteista. Joka, se, joka välttää ruuhka-aikoina teitä, niin säästää ja joka käyttää myöskin hiljaisia ja ympäristöystävällisiä rekkoja, säästää myöskin. Eli meidän tarkoituksena on välttää ruuhkia ja mahdollistaa rekkakannan uusimisen. On tietenkin selvää, että neuvotteluiden aikana emme saaneet ajattua läpi kaikkia toivomuksiamme, mutta ne, jotka menivät läpi, niin minä uskon, että ne ovat hyviä ja toivottavasti sitä kautta saadaan nämä positiiviset tulokset aikaiseksi. Ja toivottavasti täytäntöönpano ei johda älyttömään byrokratiaa, koska muutenhan tämä taas kolahtaisi omaan nilkkaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten yksi minuutti edustaja includerea taxei bazate pe costurile externe în taxa puhemies. Ulkoisiin kustannuksiin liittyvät maksut ja niiden ottaminen tietulleihin mahdollistaa Euroopan laajuisten verkostojen kehittämisen ja tiettyjen sektoreiden kehittämisen sekä heidän omien verkostojen kehittämisen, vaikka ne eivät kuulu TNT. Me, me se puhutaan, emme kannata periferisten alueiden kuljettajien sovellettavia maksuja. Direktiivin kautta ei pitäisi aiheutua syrjintää, joka perustuu liikenteen harjoittajan kansallisuuden kansallisuuteen 7.2 artiklan mukaan kuitenkin mahdollistetaan kompensoinnit näistä maksuista. Tämä voi aiheuttaa kilpailua kilpailuvääristymistä. On tärkeää, että tulot, jotka kerätään näistä maksuista, infrastruktuurin käyttämisestä ja ulkoisista kustannuksista käytettäisiin siihen, että luotaisiin turvallisempia pysäköintipaikkoja. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. Edustaja Fidanza. Grazie Presidente, Kiitoksia, hyvät kollegat. Me olemme kaikki samaa mieltä, että me tarvitsemme kestävää tavaraliikennettä, mutta tämä onnistuu investoimalla perusrakenteisiin ja pikkuhiljaa muutetaan myös liikennemuotoja. Eurovinjetti liittyy ennen kaikkea ympäristön näkemykseen niin saastuttaja maksaa periaatteeseen ja siinä tulee kilpailuita joillekin maille verrattuna toisiin. Ja se liittyy muun muassa pk-yrityksiä ja varsinkin tiettyjä maita se rankaisee. Eikä se ole myöskään riittävästi sitonut voimavaroja, jotta voitaisiin perusrakenteita kohentaa, tehostaa niitä ja saada ympäristön kannalta parempaa liikennettä. Se olisi ollut hyvin tärkeää myös rahojen käytön kannalta tässä ehdotuksessa. Jotain pientä myönteistä on saavutettu, jos ajatellaan yhteensopivuutta ja korvamerkinnät vuoristoalueiden osalta, mutta kokonaisuudessa ei ole tyydyttävä lopputulos. Ehkä tässä olisi syytä mennä sovitteluun ja näin ehkä voitaisiin pyöristää kulmia, jotka ovat vielä kovin terävät. Kiitoksia sitten yksi minuutti, edustaja Brun. Thank you. The proposed directive might be the last. Kiitoksia. Tällä direktiivillä ilmeisesti murretaan nyt kotimaani raskaan kaluston yrittäjien selkäranka. Viimeisten kolmen vuoden aikana tätä rokotustaktiikkaa on jatkettu ja viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme menettäneet suuria ö, toimijoita ja nyt olemme siirty- joutuneet siirtymään ulkomaisten liikenteen harjoittajien palveluihin ja voi olla, että me menetämme markkinoita kilpailuaseman heikentymisen johdosta, mutta kilpailu ei ole reilua sillä meillä käyttömaksut ovat korkeammat ja myöskin polttoainekustannukset suuremmat. Ja monet äh, ulkomaiset liikenteenharjoittajat tuovat halpaa polttoainetta mukanaan, kun tulevat meille palveluita tarjoamaan. Ja tämä direktiivi voi johtaa todellakin todelliseen kuoleman iskuun, joten meidän tulee äänestää sitä vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia sitten. Yksi minuutti. Edustaja Torfman. Herra puhemies, kiistaton fakta on se, että että sisämarkkinat ovat Euroopan unionin yksi suurimmista saavutuksista ja liikennestruktuurit ovat yksi osa-alue tässä mutta asun maassa, jossa tieliikenteen kautta kuljetetaan 150 miljoonaa tonnia tavaroita ja meidän täytyy muistaa, että mitkä ovat hyödyt ja haitat tällaisista kuljetusmääristä. Ja tästäpä syystä tämä ehdotus menee oikeaan suuntaan, vaikkakin se on vain pieni askel oikeaan suuntaan. Mutta meidän täytyy varmistaa, että investoidaan melun suojeluun, uudistetaan ajoneuvokantaa, tehostetaan ja parannetaan kiskoliikennettä ja niin poispäin. Ja on tietenkin selvää, että vuoristoalueilla voitaisiin käyttää korkeampia maksuja. Mielestäni se on ihan järkevää, mutta kyseenalainen ratkaisumalli on se, että tässä toimittaisiin vapaisuuden pohjalta, eli että jäsenvaltiot voivat halutessaan jättää eurovinjettisäädöksen soveltamatta, ja se, jos mikä aiheuttaa syrjintää, ja se on tietenkin kyseenalaista myöskin kansalaisten kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Kelly, yksi minuutti. Eh, Herra puhemies, yleisesti ottaen tämä esitys on myönteinen, koska nyt elämme aikoja, joilla täytyy puuttua ilmastonmuutokseen niin päin pois kaikin keinoin. Käyttää kaikkia ongelmia hoitoa, jos ne johtavat saasteisiin. Tämä esitys raskaiden varliikenteen osalta on erittäin hyvä, että käytetään välineitä ja niin edelleen. Erityisesti meidän täytyy kuitenkin kehittää sitä, että olisi tekniikkaa käytössä, joka johtaisi sellaisiin moottoreisiin ja niin edelleen, jotka saastuttaisivat vähemmän. Eli ne voisivat vähemmällä polttoaineella ajaa pidempään. Varmastikin siinä tarvitaan vielä paljon tutkimusta tehokkuutta voitaisiin lisätä, ei pelkästään raskassa tavaraliikenteessä, vaan muissakin ajoneuvoissa. Sitä ei ole mainittu, ei sitä ole edistetty eikä tutkittu riittävästi. Eh, Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. Edustaja Enau. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Loppujen lopuksi on otettu esille tavaraliikenteen verottaminen eurovinjetti on hyvä uutinen kaikille eurooppalaisille. Olemme kuitenkin hyvin kaukana vielä siitä, että tavarakuljetuksessa kannettaisiin niille kuuluva järkevä osa kustannuksista, joita aiheutuu terveyshaitoista, onnettomuuksista, saastumisesta ja niin edelleen. Miljoonat mm, tonnit raskata ajoneuvoja kulkee maiden läpi ja ihmisiä ei oteta useinkaan huomioon. Kuljettajilla on myös hyvin huonot palkat, hirveät työolosuhteet. Ne aiheuttavat vaaraa kaikkien turvallisuudelle. Ei ole ollenkaan liioiteltua puhua maantieliikenteen varoista. Puhutaan erilaisista vaihtoehtoisista liikennemuodoista ja parannusta liikenteeseen kaikille, mutta meidän on toimittava älykkäästi niin, että liikenteen pk-yritykset tai palkansaajat tai kuluttajat eivät joutuisi maksajista, vaan, vaan suuret suuri, suuremmat tahot. Kiitoksia edustaja Enää. Olemme pääsemässä loppuun. Annan puheenvuoron komission jäsen Kallakselle. Thank you very much for honorable... Kiitoksia kovasti edustajat kommenteistanne. Muutama kommentti. Ensinnäkin, eurovinjetti ei ole mikään eurovero. Se tehtäköön selväksi. Siksi on aika huono nimi, päinvastoin. Se on direktiivi, joka säätelee ja rajoittaa kansallisia maksuja. Meillä on 82 maata, joissa on erilaiset tiemaksut erityyppisille ajoneuvoille, raskassa tavaraliikenteessä, henkilöautoissa. Eli eri maiden käyttäjät maksavat näitä maksuja ja sit, sitä täytyy huomioida. Sitten toiseksi, hyväksykää nyt toki tämä kompromissi Tämä on paljon isompi ja mutkikampi kuin miltä se näyttää. Siellä on kaksi perustavanlaatuista kisailua tässä taustalla. Ensinnäkin kisailuperiaatteesta. Kenen pitäisi ja mitä maksaa perusrakenteista? Se menee oikeaan suuntaan. Maksaja, käyt, mak, käyttäjä maksaa ja saastuttaja maksaa. Siis tässä menee kyllä oikeaan suuntaan. Toinen kisa ja, ja, ja tiukempi kisa, joka vain jatkuu, liittyy ristiriitaan niiden maiden kesken, joilla on paljon kauttakulkuliikennettä, jotka haluavat totta kai enemmän joustoa puuttuakseen eri ongelmiin perusrakenteissa, niin että selvästi voitaisiin jakaa taakkaa, kun käytetään perusrakenteita siis veronmaksajan kesken, kaikkien käyttäjien, kaikkien käyttäjien ettei sitä syrjittäisi. Sitten on joukko maita, jotka tiukasti vastustavat tätä. Se tuli täälläkin hyville esille tässä keskustelussa. Kyllä nyt on palautettava mieliin, että 15. lokakuuta neuvosto sopi poliittisesta sopuratkaisusta. Siellä oli hyvin lähellä myös estävä vähemmistö että se olisi syntynyt. Ja nyt ollaan kuitenkin tässä, Helahan Rauja on tehnyt ihan valtavasti töitä hyvän kompromissin aikaansaamiseksi, että saadaan hyvä esitys kompromissiksi. Aivan vilpittömästi vetoan teihin, tukekaa tätä kompromissia. Totta kai siinä näyttäisi olevan paljon yksityiskohtia, jotka eivät tyydytä ihan kaikkia tahoja, kaikkia ihmisiä, mutta se on iso harppaus. Ja sehän nyt on ollut vireillä jo vuosien ajan. Nyt päästään eteenpäin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavana eh, edustaja Giori. Tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak! Először is szeretnék köszönetet mondani értékes vitáért. Hyvät edustajat, haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä tässä tärkeässä keskustelussa. Täällä on esitetty monia ristiriitaisiakin argumentointeja, jotka osoittavat, että nyt on saatu aikaan kompromissi, jota on edellytänyt tiukka taistelu. Loppujen lopuksi voimme kuitenkin olla tyytyväisiä tähän, niin kuin yksi edustajakin viittasi. Haluaisin, haluaisin myös kiittää Unkarin puheenjohtajille osoitetusta kiitoksista. Kuten kaikissa kompromisseissa, myös tässäkin on ollut kysymys tasapainoharjoituksesta. Meidän on, pyrittävä, on pitänyt pyrkiä tasapainoon taloudellisen ja ympäristöllisen kestävyyden välillä. En ole sitä mieltä, että neuvosto ei olisi antanut merkitystä ympäristönsuojelulle tässä direktiivissä. Meidän piti löytää tasapaino myös toisesta kolmasta ja sanon tämän de Grandes Pescualille ja tässä otettiin huomioon syrjäisemmät alueet. Neuvostossa on paljon keskusteltu siitä, kuinka voitaisiin parhaalla tavalla vastata syrjäisempien maiden vaatimuksiin niin, että ne eivät tuntisi olevansa syrjittyjä. Loppujen lopuksi pääsimme määräenemmistöön neuvostossa keskustelu osoitti, että myös parlamentissa tällainen esi- enemmistö saa, voidaan saada kasaan näin toivon. Ehkä tämä vain tippa meressä, mutta täällä on useat keskustelun aikana sanoneet, että olemme nyt ottaneet ensimmäisen askeleen kohti ulkoisten kustannusten mukaanottamista. Erityisesti se, että osa näistä tuloista sijoitetaan sektorin kehitykseen. Kuten kaikissa kompromisseissa myöskään tässä ei ole kysymys täydellisestä tuloksesta, mutta olen aivan varma, että yhdessä tulevina vuosina voimme vielä ottaa uusia askeleita samaan suuntaan. Haluaisin nyt mainita kolme konkreettista kysymystä, joihin on esitetty eniten kysymyksiä. Ensinnäkin näiden tulojen käyttäminen. Edustaja Sterks puhui siitä ja vastaan nyt teidän huomioihinne. Todellakin sopimuksessa on hyvin yksityiskohtaisia ehdotuksia jäsenvaltioille tulojen käyttöä koskien tulot, jotka saadaan siis tiet tulleista. Ja tässä sanotaan, että ainakin 15 prosenttia tuloista on käytettävä Euroopan laajuisten verkostojen rahoittamiseen. Haluaisin lisätä tähän, että tähänkin tulokseen päästiin kompromissin kautta. Kuten edustaja Sterks sanoi, Tämä on myönteinen askel, vaikka se onkin vasta ensimmäinen askel. Toinen eh, konkreettinen kysymys eh, koskee eh, ruuhka kulujen laskua, laskemista. Tästäkin Sterks puhui kompromissista. Otetaan huomioon myös tämä seikka, koska jäsenvaltiot voivat tehdä, ottaa käyttöön erilaisia tietulleja paikan ja ajankohdan mukaan. Näin voidaan soveltaa korkeampia tietulleja ruuhka-aikoina esimerkiksi. Tämän mekanismin kautta voidaan myös torjua ruuhkia. Olemme ottaneet huomioon myös ilman saastumisen ja meluhaitat. Ne ovat näissä laskelmissa mukina. Tätä kautta jäsenvaltiot voivat myönteisesti vähentää äh, ruuhkia eurooppalaisille verkostoille. Täällä on kolmas kysymys, jonka otti esille edustaja Lichtenberger. Se koski ulkoisia kustannuksia. Haluaisin siihen nyt vastata. 14. helmikuuta neuvosto hyväksyi yhteisen kantansa ensimmäisessä käsittelyssä. Parlamentin pyynnöstä otemme otimme direktiivin luonnokseen mukaan uuden säännöksen, jolla annettiin eh, poliittinen merkki kansalaisille koskien raskaita ajoneuvoja ja ilmasaastumista. Otimme mukaan mahdollisuuden toimia niin, että 01 ja 23 eh, luokan ajoneuvot eh, osallistuisivat näihin, eh, näihin toimiin, koska ne ovat saastuttavampia kuin muut ajoneuvot. Oli kaksinkertainen maksujärjestelmä viittaa tämän näkökohdan toiseen vaiheeseen, joka tulee voimaan myöhemmin. On varmaa, että voidaan ajatella myös kannustimia niin, että kaiken saastuttavimmat ajoneuvot korvattaisiin europäästöluokkien 4, 5 ja 6 ajoneuvoilla. Tämän päivän keskustelu on tehnyt selväksi, että eurovinjetti direktiivi voisi eh, saattaa eteenpäin Euroopan liikennejärjestelmää. Nämä ovat konkreettisia eh, ehdotuksia, jotka ovat sinänsä tärkeitä ja niillä on myös eh, merkittävä symbolinen arvo. Puheenvuoroissanne puhuitte saastuteen maksaa periaatteesta. Tästä alkaa pitkä keskustelu ja pitkä täytäntöönpanovaihe, jonka aikana nämä mm, ulkoiset kustannukset otetaan mukaan. puheenjohtaja valtio on erittäin tyytyväinen siitä, että on päästy sopimukseen parlamentin kanssa. Ja olen varma, että näiden toimien kautta voidaan eh, vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia Euroopan kansalaiset tulevat olemaan voittajia tämän direktiivin täytäntöönpanon myötä. Kiitoksia neuvoston edustajille. Sitten lopuksi vielä lapsen isälle puheenvuoro edustaja Elhan Raui. Kiitoksia herra puhemies, hyvät kollegat. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olivat valmiita tukemaan minua. Kiitokset myöskin niille, jotka esittivät kriittisiä kommentteja. Tämä on tietenkin tärkeä meidän taloudellemme mutta tästä syntyy infrastruktuuria, muita kustannuksia, melua, ruuhkia ja vaikka ja mitä muuta. Tämän direktiivin avulla luomme eurooppalaisen puitteiston, joka antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden kerätä näitä ruuh, muun muassa ruuhkien aiheuttamia maksuja takaisin. Me tarvitsemme kestävän liikennejärjestelmän ja että ulkoiset kustannukset myöskin vähentävät näitä ongelmia, parantavat äh, yhteiskunnan tilannetta ja sitä kautta saadata, saadaan aikaiseksi tasapainoisempi lähestymistapa kaikkien liikennemuotojen välille. Johdannossa kerroin jo, että tähän kompromissiin oli vaikea päästä. Valkoisessa kirjassaan komissio haluaisi velvoittaa vuoteen 2020 mennessä ulkoisten kustannusten sisäistämisen. Sinne nyt on vielä pitkä aika ja toivon, että siihen asti voisimme toimia tämän direktiiviehdotuksen pohjalta, joten toivottavasti mahdollisimman monet voivat äänestää tämän puolesta ja näin voisimme näyttää kansalaisille, että Eurooppa tekee myöskin kansalaisten kannalta tuota myönteisiä päätöksiä. Nyt meidän täytyy aloittaa työskentelymme ja soveltaa tätä direktiivin sanomaa käytännössä ja sitä kautta saavuttamaan hyviä tuloksia. Minä uskon, että arvon kollegat, Tätä kautta saamme paremman tuloksen aikaiseksi ja tältä pohjalta voimme jatkaa työtämme eteenpäin. Tietenkin tässä on komissiolla vielä läksyjä tehtävänä. Tulevien vuosien aikana täytyy selvittää, voitaisiinko muitakin ulkoisia kustannuksia sisään, sisäistää, voitaisiinko toisenlaisia maksuja periä, mutta se nyt on vielä vielä tulevaisuuden tulevaisuuden asia. Nyt olemme ottaneet, tai olemme ottamassa tämän ensimmäisen askeleen, joka menee oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Handraui. Nyt keskeytämme istunnon pariksi minuutiksi ja sitten aloitamme äänestämisen.